yritykset, jotka kunnioittavat työlainsäädäntöä, ihmisoikeuksia ja maksavat veronsa. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi Carlos Sorinio. Yksi minuutti, joka hyvä. Kiitoksia komission jäsen, jäsenet. On hienoa, että komissio haluaa toimia geopoliittisesti ja ottaa Afrikan erityishuomion kohteeksi. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska geopoliittiset olosuhteet ovat muuttumassa ja meidän täytyy yhä enemmän toimia moninvälisellä tasolla ja osoittaa, että olemme valmiita luomaan kumppanussuhteet, jotka perustuvat äh, siihen, että kumpikin osapuoli on tasapuolinen. Ihmisoikeuksien kunnioittamista voidaan edistää ja kehitys, kestävän kehityksen tavoitteita niin ikään. Ne täytyy muistaa. Ja meidän täytyy myöskin vahvistaa kansaisyhteiskuntaa Afrikassa. Meidän täytyy niin ikään varmistaa, että kotonun sopimus saa jatkoa. Nämä ovat ohjenuoriamme. Parlamentaarinen ja parlamentaarinen ulottuvuus täytyy tässä kumppanisuhteessa myöskin saada paremmalle tasolle ja läheiset suhteet Euroopan parlamentin ja Pan-Afrikan parlamentin välille. Meidän täytyy voida yhdessä keskustella asioista tasavertaisina. Hrysula Kiitokset. Ja sitten edustaja Krysula Sakarpulu saa puheenvuoron puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Madame la commissaire. Komission jäsen, hyvät kollegat, katsotaanpa Afrikka 2020 uudet kasvot, nuorisoa ja naisia. Afrikka on valmis vastaamaan omiin haasteisiinsa ja se haluaa siihen vastata nyt ja saada jotain vaikutusta myös maailman tulevaisuuteen. Ja nyt on, katsotaanpa EUta 2020 arvojen mantereita kokemusta, mutta yhä enemmän tarvitsee liittolaisia. Eurooppa tarvitsee vahvaa ja ylpeää Afrikkaa, kuten Afrikka tarvitsee Eurooppa, joka on yhtenäinen, joka puhuu yhdellä äänellä. Se on ennakkoehto sille, että voidaan monenkeskisyyttä harjoittaa ja päästä kestävän kehityksen tavoitteeseen. Hyvä komission jäsen, Uuden strategian täytyy luoda suhteet, jotka tukeutuvat kahteen mantereeseen. Meidän, meidän täytyy päästä eroon postkolonialisesta ajasta. Kumppanit Afrikassa haluavat yhdenvertaisuutta. Mekin eurooppalaiset haluamme päästä uuteen vaiheeseen heidän kanssaan. A-strategia ei ole Afrikkaa varten, vaan Afrikan kanssa. Se, sen myötään eurooppalaiset voivat ymmärtää Afrikkaa myös monimuotoisuudessaan, eikä pelkästään maahanmuuton näkökulmasta. Ja komission jäsen, teidän salkkunne uusi otsikko, kansallinen kumppanuus, avaa tämän uudelleen, uuden mahdollisuuden historiassa. Parlamentin jäsenenä olen ylpeä, että olen teidän rinnallanne neuvostoon ja afrikkalaisten kumppaniten rinnalla, kuten kollegojen kanssa. Kiitos. pani Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Maria Arena. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia tosiaan, kun siirtomaaherruus on päättynyt Afrikassa, tämän jälkeen Eurooppa on tehnyt koko joukon yhteistyösopimuksia, kumppanuussopimuksia ja on de Lome, Kotonun sopimukset muun muassa. Mutta kun ajatellaan näitä sopimuksia ja sitä, miten ne määrittelevät suhteemme Afrikkaan, niin yleensä vaikutelma on se, että Näiden sopimusten kautta pyritään säilyttämään meidän vaikutusvaltamme. Eivätkä saavutukset kyllä kehityksen alalla ole mitenkään erinomaisia, eivätkä myöskään talouden monipuolistumisen alalla tai turvallisuuden alalla Afrikan mantereella. Kun ajatellaan suhteitamme Afrikkaan, pidän erinomaisena tätä tulevaa EU-Afrikka-strategiaa. Meidän täytyy kuitenkin olla hyvin johdonmukaisia ja läpinäkyviä toimissamme. Johdonmukaisia, kun käytämme niitä eri välineitä, joilla meillä on, ja kun teemme tätä työtä eri sopimusten puitteissa. Ja sitten myös muut kuin poliittiset toimet, kauppasuhteemme, eivät saa tuhota paikallista maataloutta ja tukea eurooppalaista maataloutta. Samoin lisättävä läpinäkyvyyttä ja hyvää hallintoa ja puhemies keskeyttää. Niin lisän vielä, että me saa toistaa menneisyyden virheitä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Maria Soraya Rodriguez Ramos, yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin, ja muistutan nyt, että meillä on täällä koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Teidän on kunnioitettava teille myönnettyä puheaikaa. E, ette voi viedä mm, puheaikaa kollegoiltanne e, joten pyydän, että kunnioitatte puheaikoja. Kiitos puhemies komission jäsen, kiitos. Kiitos komission jäsen. Afrikan manner ei ole pelkästään maahanmuuton manner, vaan tulevaisuuden ja nuorten manner ja naisten manner. Yhä vahvempi se on ja yhä kauemmaksi katsoo. Ja totta kai strategian täytyy olla vihreä strategia, totta kai ilmastonmuutos täytyy torjua, tarvitaan puhtaasta energiaa ja totta kai siellä täytyy olla keskeisessä asemassa näissä uudessa suhteessa Afrikan mantereen kanssa. Viime vuosisadan Afrikka vain antoi kaksi prosenttia ilmaston lämpenemispäästöistä, mutta kärsii kaikkein kauhimmista seurauksista ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutos on todellisuutta ja nimenomaan Afrikassa, missä kuolee kaikkein eniten ihmisiä johtuen kuivuudesta ja tulvista. Näin ollen tarvitaan mukauttamista, iskukykyä, puhdasta energiaa, uusiutuvaa energiaa Totta kai tämä täytyy olla keskeisessä asemassa meidän uudessa, uudessa suhteessamme. Eurooppa tarvitsee enemmän voimavaroja, mutta ennen kaikkea tarvitaan, tarvitaan vastuuntuntoa myös Euroopan unionissa. Kiitos. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Pisapia, yksi minuutti. Kiitos. Puhemies, tämän päivän keskustelusta voisi sanoa yksi sana. Maahanmuutto on toistunut totta kai se on merkittävä ja merkittävä haaste, niin olen vakuuttunut siitä, että sosiaalinen, taloudellinen, demokraattinen kehitys ovat ja niiden pitääkin olla tärkeimpänä tavoitteena. Meidän täytyy puolella myös maahanmuuttoa leikata, ja totta, se olisi silloin pelkästään tekopyhä ja tehoton strategia. Rauha, oikeudet, kehitys ovat DNA Euroopan unionissamme. Ja Afrikan kansan kanssa me jaamme sen, kuten olemme aikaisemminkin jakaneet. Euroopan rahat pitää osoittaa mantereen kehitykseen ja kasvuun, e- eikä pelkästään tunnon puhdistamiseen. 2020 voi olla ja sen pitääkin olla nyt käänne kohta Euroopan unionin ja Afrikan suhteessa. Lopuksi haluaisin Nelson Mandela sanoja lainata. Kukaan ei ole kenenkään orja Kukaan ei saa kurjuudessa elää, elää. Me olemme kaikki syntyneet veljeksi. Kiitoksia. Ja nyt äh, Samira Rafaella, yksi minuutti. Madam Commissioner, colleagues, komissaari, kollegat. Haluaisin ensinnäkin kiittää komission puheenjohtaja von der Leyenia siitä, että hän teki ensimmäisen kansainvälisen matkansa nimenomaan Afrikkaan. Se oli tärkeä signaali nyt ollaan tienristeyksissä. Meidän täytyy muuttaa ajattelutapaamme. On aika nähdä EU ja Afrikka tasapuolisina kumppaneina. Afrikka on aivan takaovellamme. Moniin aloitteisiin on ryhdytty. Afrikan kanssa halutaan luoda, tai Afrikan haluaa luoda vapakauppa-alue. Se on niitä kunnianhimoinen tavoite. Se voi muuttaa Afrikan monenvälisyyden linnakkeeksi. Vetoisen komission, että se teki kaikkeensa, jotta se voisi tukea ja helpottaa Afrikan mantereen vapakauppa-alueen luomista. Tuleva komission asiakirja toivon mukaan heijastelee tätä ja ehdottaa konkreettisia toimia asian auttamiseksi. Meidän omienkin etuimme mukaista on, että on yhtenäinen Afrikan unioni. Silloin kun muut haluavat yhdistyä, meidän täytyy olla siitä iloisia, varsinkin kun jotkut voimat pyrkivät pikemminkin toimia meitä vastaan. EUn ja Afrikan maiden välinen kumppanuus täytyy saada perustumaan tasavertaisuuteen. Szanowni Państwo, jest bardzo... Kiitokset ja nyt hyvät naiset ja herrat, olen saanut hyvin monia puheenvuoropyyntöjä puhujalista ulkopuolelta. Meillä on kuitenkin vain viisi minuuttia varattu tätä osuutta varten. Näin en voi kaikille puheenvuoro antaa. Ensin Francisco Milan Mon ja muistutan minuutti puheaikaa. Kiitoksia. Tämä on merkittävä prioriteetti. Meidän on tuettava Afrikan vakautta, tasapainoa, kehitystä, nuorison koulutusta ja samoin maahanmuuttovirrat Afrikasta on saatava järjesteltyä. Afrikassa on valtava demografinen haaste. Myös EU-Afrikka huippukokous on hyvin tärkeä askel eteenpäin muistuttaisin äh, kaiken lähintä naapurustoamme etelässä. Barcelonan prosessi, prosessi täyttää 25 vuotta, mutta yhteinen äh, vapauden äh, ja kehityksen ja turvallisuuden alue, johon pyrimme, ei ole toteutunut. Päinvastoin tilanne on heikentynyt. Ajatellaan Syyrian tilanteen pääosan esittäjiä tällä hetkellä. Entäpä Libyan tilannetta? Pidän nyt kiinni siitä, että meidän on kaksinkertaistettava ponnistelumme Afrikassa, erityisesti Välimeren etelärannalla. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Markis, olkaa hyvä. Hyvä komission jäsen. Afrikka on tällä hetkellä maailman nuorin manner. Kun ajatellaan digitaalista teknologiaa, niin se on herännyt uteliisuutta ja antanut mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia löytää uusia ratkaisuja moninkin ongelmiin. Esimerkiksi voidaan naisten sukupuolten sukuelinten silpomista estää. Tästä on esimerkkiä Keniasta ja totta kai voidaan rahoituksessa etsiä uusia mahdollisuuksia, muun muassa virtuaalista rahaa, kuten on Mosambikissa nähty ja muissakin maissa. Yhtä lailla teknologian alalla on olemassa muita mahdollisuuksia. Esimerkiksi Gaanassa ja muissakin paikoissa on nähty esimerkkejä tästä. Teknologian kehitys omina vaaroineen ja huolineenkin kuitenkin antaa mahdollisuuksia nuorille ja naisille. Ne ovat perustavanlaatuisia tekijöitä yhtä lailla Afrikassa kuin Euroopan unionissakin. Siksi tämän strategian täytyy edistää ja tiivistää suhteitamme, kumppanuksiamme. Myös digitaalisessa tekniikassa meidän täytyy nähdä Afrikka kumppanina, liittolaisena ja vastataksemme haasteisiin ja antaa mahdollisuuksia kaikille. Kiitokset. Seuraavaksi eh, Beata Kempe, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvon komissaari, kiitoksia paljon tästä uudesta strategiasta Afrikan ja EUn välille. Se on todellakin tarpeellinen. Me puhumme tästä kehitysvaliokunnassa jo aiemmin. Kiitos paljon asian esittelystä. Siellä on heimosotia, työttömyyttä, nuoret eivät pääse töihin. Ja juuri tällainen edesauttaa laitonta maahanmuutta, joka kohdistuu Eurooppaan. Ihmiskauppa rehottaa. Nyt olemme puolessa ryhtyneet suuren luokan toimiin. Me keräämme lahjoituksia järjestöille, jotka auttavat ihmisiä, jotka ovat onnistuneet vapautumaan ihmiskaupan orjuudesta, erityisestikin naisia, lapsia, jopa viisi-vuotiaita tyttöjä on myyty seksiorjeksi. Keniassa on edelleenkin markkinoita, joilla myydään ihmisiä. Pikkupoika maksaa esimerkiksi 300 dollaria

Bardzo dziękuję. pani Deidre Bardzo proszę. E, puhemies, komission jäsen, olen kiitollinen siitä, kun totesitte, että olitte rouva puheenjohtaja der leyen Afrika kuulemaan Afrikkaa. Se oli erittäin tärkeä matka sikäli ja totesitte että siellä oli paljon nuoruutta, luottamusta ja mahdollisuuksia on tärkeää, että mietitään todella tarkkaan myös yhteistyötämme ja toimiamme EUn ja Afrikan välillä. Minusta menestyksiä on saatu aikaan, mutta joskus on hyvä kehitellä myös kestävän kehityksen tavoitteita. Meillä on Pariisin ilmastosopimuskin. Nyt tarvitaan uutta keskittymistä suhteessamme. Erityisesti ajattelen tässä asioita, jotka liittyvät työttömyyden, joka on korkeaa, niin, että helpotaan ja tuetaan työpaikkojen luomista, kehittämistä. Minä olen usein otteeseen edellisellä kaudella ollut näissä asioissa mukana ja totta kai varmasti Eurooppa voi paljon saada aikaan tukien nimenomaan paikallista teollisuutta ja luoda työpaikkoja paikallisesti. Eli tässä vaiheessa on erittäin myönteistä, että Eurooppa voisi naapureiden kanssa Afrikassa luoda uutta strategiaa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dali, olkaa hyvä. Thank, thank you. Kiitos puhemies. EUn Afrikka e, strategia kuulostaa oikein kivalta, pehmeää kieltä, kehitystä, tasa-arvoa, mutta itse asiassa kyse on vain uusliberalistisen globalisaation ajamisesta kauppajärjestelmissä. Kaiken vähiten kehittyvät AKT-maat menettävät etuisuuskohtelunsa. Ja EU esimerkiksi maatalousalalla säilyttää protektionistiset mallinsa omaksi hyväkseen. Uusliberalistiset kauppajärjestelyt epätasapainottavat entisestään EUn ja Afrikan välisiä suhteita. Ajatellaan myös Ranskan johtamia sotilaallisia, tai Ranskan johtamaa sotilaallista läsnäoloa Sahelin alueella esimerkiksi. Me haluamme vain halpoja raaka-aineita ja niin edelleen. Kiitoksia. Kiitokset. Ja viimeiseksi sitten edustaja Van, Pani komisarz, szanowne koleżanki i koledzy, nowa strategia Unii Europejskiej. Hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat, uusi Afrikka-strategia täytyy tehdä sellaiseksi, että se pystyy reagoimaan muuttuvaan ympäristöön ja ilmastoon. Ihmisoikeuksien demokratian täytyy olla kaikessa päällimmäisenä mukaan luettuna sananvapaus ja demokraattiset normit – meidän täytyy myös syventää poliittista vuoropuhelua ja toimia yhteistyössä Afrikan unionin kanssa turvallisuuteen, rauhaan, köyhyyden torjuntaan ja terveydenhoitojärjestelmän ja koulujärjestelmien parantamiseen, terrorismivastaisen taistelun ja ihmiskauppaan täytyy erityisesti kiinnittää huomiota. Tarvitaan myöskin rahoitusapua niille maille, jotka pyrkivät painiskelemaan näiden perusongelmien kanssa. Ilmastotoimet, toivon mukaan ovat myöskin yksi osa-alue, jolla EU auttaa afrikkalaisia esimerkiksi uusiutuvan energian käytössä. Tarvittaisiin apua. Urpilainen. Kiitoksia ja seuraavaksi sitten komission jäsen Urpilainen voi vastata. Olkaa hyvä. Honorable chair, honorable members of parliament. Puhemies, arvoisa parlamentin jäsen, haluaisin kiittää teitä tästä rakentavasta keskustelusta. Täytyy sanoa, että olen luottavaisin mielin, että voidaan rakentaa uutta strategiaa ja hedelmällistä kumppanuutta Afrikan kanssa keskittyen kestävään kehitykseen. Teidän, puheen, teidän osuutenne on tärkeässä asemassa, kun luodaan strategiaa ja luodaan perustaa sille. Komissio yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa vasta luonnostelee strategiaa, jotta se olisi mahdollisimman kattava. Hyvät parlamentin jäsenet, pyydän. Voitte olla vakuuttuneita siitä, että tämän päivän puheenvuorot on kirjattu ylös. Erityisen onnellinen olen siitä, että niin moni teistä mainitsi nuorison nuoret. Strategia on merkittävä muutos myös kumppanuudessa Afrikan kanssa. Strategia pyrkii vastaamaan globaaleisiin haasteisiin kun meidän mantereemme ei voi niitä sivuttaa. 2020 on keskeinen vuosi eu afrikan suhteissa Me sovimme AKP-neuvottelijan kanssa, Tokon ulkoministerin Robert Luseen kanssa, että tähtäimessä on miettiä kotonnuun neuvotteluja vielä maaliskuun loppuun mennessä ja me aiomme järjestää sitä Ennen kuin huippukokous tulee, useita sivutapahtumia tärkeimpien asianosaisten kanssa, niin että kaikki saavat tilaisuuden myös päättää kumppanuudesta yhdessä. Niin ikään me pyrimme takaamaan sen, että meillä on oikeat välineet toteuttaa politiikkaa niin, että voidaan myös MRK saada kuntoon hyvissä ajoin. Eli, hyvät parlamentin jäsenet, meidän täytyy nyt panna voimat yhteen, että saadaan aikaan tuloksia näissä tärkeissä virstanpylväissä. Vain yhdessä, vain yhdessä voimme saada aikaan pysyvää, kestäviä yhteisöjä. Ja näin planeetta voi tervehtyä ja me kaikki voimme oppia, työtä, kasvaa ja rakentaa elämäämme. Minä todella odotan mielenkiinnolla jatkoa keskustelussamme. Kiitokset komission jäsen. Näin tämä keskustelu on päättynyt. Siirrymme esityslistalla eteenpäin. Neuvoston ja komission julkilausumat antisemitismin, rasismin ja vihan torjunta Euroopassa. Jos haluatte esittää sinisen kortin kysymyksen, voitte tehdä sen perinteisesti äänesti korttia nostamalla tai sähköisesti. Ohjeet tähän löytyvät tuolta sisäänkäynnin luota. Ja nyt Nikolina Brinjac neuvosta. Olkaa hyvä. Honorable members, having recently celebrated the... Kiitoksia puhemies. Vastikään juhlittiin Auschwitzin vapauttamisen 75-vuotispäivää. Nyt kuitenkin vihapuhe, viharikokset, rasismi, muukalaisvihamuus ja suvaitsemattomuus ovat lisääntyneet Euroopassa. Näin vähemmistöt ja heikossa asemassa olevat ryhmät ovat joutuneet jälleen kärsimään muun muassa juutalaiset Antisemitismi on Euroopassa edelleen vahvaa. Mikään ei voi perustella tätä ilmiötä, näitä ilmiöitä, ja ne on meidän otettava äärimmäisen vakavasti. Meillä on koko joukko laillisia välineitä, jotka tarjoavat rasismia ja suvaitsemattomuutta mutta vastaan toimintamahdollisuuksia. Kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisen linjan kaiken syrjinnän torjumisesta myös perusoikeuskirja torjuu ja tuomitsee kaiken syrjinnän, johtupa se ihonväristä, uskonnosta tai mistä tahansa. Vihan ja suvaitsemattomuuden torjunta on äärimmäisen tärkeää. Erityisesti 2008 puitepäätös rasismin ja muukalaisvihamielisyyden torjumisesta ja sitten kesäkuussa 2016 neuvosto pyysi jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että puitepäätös täytäntöön pannaan kansallisella tasolla ja torjutaan vihapuhetta myös tätä kautta. Tämän lisäksi viharikokset on raportoitava. 6. joulukuuta 2018 jäsenvaltioiden hallitukset välittivät myös selkeän viestin neuvoston julkilausuma antisemitismia vastaan ja yhteinen turvallisuuslausuma juutalaisten suojelemisesta kaikkialla Euroopassa. Antisemitismi, viharikokset ovat edelleen arkea Euroopan unionissa ja antisemitismiä on torjuttava ja juutalaisyhteisöjen turvallisuutta parannettava. Sosiaalinen media on yksi äh, vihapuheen hedelmällinen alusta. Tarvitaan päättäväinen harmonisoitu eurooppalainen vastaus ja neuvoston päätelmät EUn perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta lokakuuta 2017 toivottivat erittäin tervetulleeksi komission korkean tason työryhmän suvaitsemattomuutta ja vihapuhetta käsittelevän työryhmän päätelmät. Euroopan unioni käy myös vuoropuhelua suurten internetyhtiöiden kanssa käytännössäännöistä. Tämä keskustelu on käynnistynyt vuonna 2016. Ja lopuksi tulisi vielä muistaa, se hieno työ, jota perusoikeusvirasto tällä alalla tekee. Nämä torjuntatoimet, jotka olen maininnut, ovat kuitenkin tähän mennessä olleet riittämättömiä. Tämän lisäksi täytyy muistaa koulutus ja nuorisotyö ja se, että opetetaan median lukutaitoa, kriittistä ajattelua ja konfliktin ratkaisukykyjä ihan pienestä pitäen. On tärkeää muistaa, että viharikoksen torjuntatoimet äh, toimivat ainoastaan, jos uhrit äh, ilmoittavat äh, viharikoksista poliisille ja että viharikokset tunnistetaan siksi. Perusoikeusviraston mukaan viharikokset, ovat ne kiusaamista tai väkivaltaa, niitä ei aina tunnisteta poliisinkaan taholta ja toimesta viharikoksiksi. Onneksi kuitenkin valtiot ovat ottaneet vahvempia keinoja käyttöön asian käsittelemiseksi, esimerkiksi poliisien opettaminen, Ähm, ja mm, yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa, joilla on kokemusta viharikoksista. Lyhyesti sanottuna vastuu on meidän kaikkien yhteinen, poliitikkojen, opettajien, virkamiesten, opiskelijoiden, koululaisten, vanhempien ja syyttäjäviranomaisten. Kukaan meistä ei saa sulkea silmiään ja korviaan epäoikeudenmukaisuudelta, vihalta tai syrjinnältä. Auschwitzin järkyttävät, järkyttävät äh, opit pysyköön mielissämme. Meidän on suojeltava kansainvälistä oikeutta kaikin keinoin. Kiitoksia. Sydämelliset äh, kiitokset tästä alustuksesta keskusteluun ja nyt komission puolesta varapuheenjohtaja Jourova. Olkaa hyvä. Puhemies, arvoisa parlamentin jäsenet, pari viikkoa sitten me muistimme Brysselissä Auschwitzin vapauttamisen 75. muistopäivää. Holokaust, eh, elon jäänyt Lina Seekri kertoi ihmiskunnan pahuudesta, johon hän törmäsi pienenä tyttönä. Hän muistutti meille, että viharasismi ja antisemitismi ovat edelleen voimissaan näinä päivinä ja pelottelevat yhteiskuntiamme ja monimuotoista yhteiskuntaamme ja vähemmistöjä keskuudessamme. EUn velvollisuutena on estää historiaa toistamasta itseään niin, että me pidämme kiinni arvoistamme, joihin EU perustuu. Holokausti on osoittanut meille, että antisemitismi ja rasismi voi siihen johtaa, ja siksi sen muisto on EU-hankkeen ytimessä. Kyse on Euroopasta, joka suojelee juutalaisyhteisöjään ja kaikkia muitakin vähemmistöjään. Me olemme nähneet, että pelko ja viha toista vastaan on nyt tullut tavalliseksi viime vuosina. Se myös viestimissä kukoistaa poliittisessa keskustelussa ja myös verkkomaailmassa. Se on merkittävä haaste koko yhteiskunnallemme, eikä pelkästään asianomaisille yhteisöille. Antisemitiset hyökkäykset synagoga Hallessa on vain viimeaikaisin esimerkki, mutta aivan arkipäivässä vähemmistöt ovat joutuneet ihan kohteeksi sekä verkossa että verkon ulkopuolella. EUlla on ollut tärkeässä asemassa, että ensisijalla voidaan saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä asianomaiset säädökset EU-ssa mukaan lukien rodun yhteenvertaisuusdirektiivi, tasa-arvodirektiivi ja puitepäätös, joka liittyy ulkomaalaisvihamielisyyteen ja rasismiin. Komissio on tehnyt läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa myös EU-korkean tason työryhmässä, joka torjuu ulkomaalaisvihamielisyyttä ja rasismia niin, että noudatetaan sääntöjä, jotka koskevat vihapuhetta koko täytäntöpanoketjussa. Kehitysvälineet auttavat jäsenvaltioita myös niin, että voidaan käytännössä vastata haasteisiin. Korkean tason ryhmän kokopano takaa sen, että välineitä jäsenvaltioissakin täytäntöönpanoa niin, että saadaan aika kouriintuntuvaa edistystä, kun kirjataan ja vastataan vihapuheeseen ja rikoksiin. Erityisesti mitä tulee viha puheeseen, on komissio halunnut vahvempaa toimintaa ja käynnisti myös säännöt liittyen laittomaan vihapuheeseen verkossa. Ja näin merkittävät IT-yritykset ovat myös 24 tunnin aikana poistamaan vihapuheen, jos se tarpeen on. Hyvää edistystä on saatu aikaan. 2016 vain 28 prosenttia sisällöistä poistettiin. Nyt on yli 70 prosentista poistetaan ja 89 prosenttia ilmoituksista arvioidaan jo asianomaisena aikana. Ja säännönmukaisesti me myös seuraamme edistystä. Ensi kuukausina me aiomme esitellä tuloksia viidennestä seurantaharjoittelusta eh, yhdessä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa. Me onnistuimme saamaan yhteen kaikki toimijat kansalaisyhteiskunnasta, IT-yrityksistä, valtioviranomaisista vahvistamaan meidän kykyämme vastustaa vihapuhetta verkossa. Meidän kaksi koordinaattoriamme, jotka liittyvät muslimivastaisuuteen ja antisemismi ovat ottaneet yhteyttä asianomaisiin yhteisöihin ja vahvistaneet yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jäsenvaltioidenkin kanssa ja myös hallitusten siis riippumattomien järjestöjen kanssa. Niin ikään olemme tiivistä yhteistyötä ja täytäntöön panneet meidän romanistrategiamme liittyen romanivastaisuuteen. Se, että hyväksyttiin myös julkilausuma antisemitismin osalta, oli virstanpylväs. Kaikki jäsenvaltiot yksimielisesti hyväksyvät toimet ja heitä kehotettiin myös kehittelemään kansallisia strategioitaan komissio loi asianomaisen työryhmän sen takaamiseksi, että voidaan seurata tätä julkilausumaa neuvostosta ja tukea jäsenvaltioita ja juutalaisyhteisöä tekemään yhteistyötä, kun kehitetään strategioita. Olemme iloisia siitä, että tuleva puheenjohtajavaltio Saksa on jo ilmoittanut omista aikomuksistaan torjua antisemitismiä ja pitää se hyvin tärkeällä siellä heidän kaudellaan. Historian vääristäminen on ollut yksi siitä, esimerkki, että voidaan jakaulinen luoda vihapuheella, oli sitten kyse kolmansista maista tai meidän omista yhteiskunnistamme. Jos nyt on pyrkimyksiä kieltää tai vääristää holokaustin muistoa ihmisiä juutalaisuuden takia diabolisoidaan, silloin koko Eurooppa asetetaan kyseenalaiseksi. Historian vääristämisyritykset uhkaavat meidän perustaamme. Disinformaatio ja valeuutisukset hyökkävät menneisyyttämme vastaan, mutta varsinkin nykypäivää vastaan. Demokratioita täytyy vahvistaa, että voimme vastata tähän haasteeseen. Ja meidän täytyy pystyä myös sopeutua siihen, kun alusti on käytetty väärin väär, levittämään manipuloivia viestejä, väärää tietoa. Siinä on vääristetty demokraattista keskustelua puuttua poliittisiin prosesseihin. Neljä viidestä eurooppalaisesta on sitä mieltä, että disinformaatio on demokratialle ongelma. Meidän täytyy taata, että demokratia edelleen saa suojaa Euroopassa niin, että voimme tukea demokratiaa paremmin. Komissio aikoo esittää eurooppalaista demokratiaa toimintasuunnitelma. Sen myötä voidaan torjua disinformaatiota ja taata vapaat viestimet, jotka ovat riippumattomia, taata myös suurempi läpinäkyvyys myös poliittisessa mainonnassa ja tarjota selkeämpiä sääntöjä, kun on kyse EU-poliittisten puolueiden rahoituksesta. Läpinäkyvyys, avoimuus, tilivastuu ovat olennaisia, kuten myös se, että ulkopuolelta ei puututa demokraattisiin järjestelmiimme niiden tahot, jotka haluavat luoda jakolinjoja ja luoda epävakautta. Tämä on tärkeä tavoite komissiossa tai toimielimissä ylipäätään ja jäsenvaltiossa, kuten olemme nähneet. Kun vähemmistöt, vähemmistöt ovat paineiden alla, meidän täytyy nostaa äänenpainojamme ja vahvistaa ponnistelujamme, että ihmiset voivat elää vapaasti ilman antisemitismin, rasismin ja vihan uhkaa. Komissio odottaa mielenkiinnolla yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja varsinkin rasismin vastaisen työryhmän kanssa, kuten myös antisemitismin työryhmän kanssa. Kiitos. Sydämelliset kiitokset äh, arvoissa äh, varapuheenjohtaja. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Aivan ensin puheenvuoron saa edustaja Metsola Epepe. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Olen kuunnellut monia puheita, mutta yksi pysyy mielessäni ikuisesti. Marian Tuskilas Mans, 70 vuotta sen jälkeen, kun hän 30-kiloisena käveli ulos Auschwitzista, peräkuulutti sitä, että jakolinat poistuttaisiin. Hän sanoi, että Auschwitz ei tapahtunut yhtäkkiä. Se tapahtui hitaasti, pikkuhiljaa, kun liian moni ihminen käänsi selkänsä epäoikeudenmukaisuuden. Liian moni hyväksyi ennakkoluulot. Siksi me taistelemme antisemitismia, rasismia ja kaiken tyyppistä vihaa vastaan kaikkialla maailmassa, koska Euroopassa me tiedämme liiankin hyvin, kuinka kammottavalle tasolle ihminen voi langeta. Kyse ei pelkästään siitä, mitä tapahtui, vaan siitä myöskin, miten se tapahtui. Pikkuhiljaa hitaasti otettiin käyttöön erilaisia toimia, jotka johtivat Auschwitziin. Elonjääjien äänet pikkuhiljaa hiljenevät, mutta tämä viesti täytyy muistaa. Edelleenkin esitellään syytöksiä samalla kun synagogia häpäistään. Me, meidän täytyy ymmärtää, että perusoikeutemme ovat ohattuina liimanissa paikka. Emme voida vaitia, kun eurooppalaiset joutuvat elämään varmuuden vuoksi valmiina pakat, niin, että heillä on aina valmiina pakattuna matkalaukku. Katsokaa, että ne, jotka taistelevat mutta vastaan, voivat katsoa Euroopan suuntaan sen sijaan, että poliittisista syistä esitetään tekosyitä ja vääriä väitöksiä. Kun sanomme, että ei ikinä enää, meidän täytyy sitä tarkoittaa myöskään. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmämme toimii. Rooman 11 käsky olkoon se, että älkäämme olko välinpitämättömiä. Kiitos. Kiitoksia Seuraavaksi kollega Kati Piri. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. 25 years ago, we Europeans agreed on never again. And yet in 2020... Vuonna 2020 antisemitismi on edelleen nousussa. Viha ja suvaitsemattomuus kasvavat. Poliittiset puolueet myös täällä Euroopan parlamentissa puhuvat äh, rasistisesti äh, muslimeja, juutalaisia, maahanmuuttajia, romaaneja tai LGBTI-ihmisiä vastaan. Emme me voi sallia tätä populistista retoriikkaa, nationalismia, että siitä tulisi ikään kuin uusi normaali. Ei, ei voi olla, että esimerkiksi Fides Unkarissa, AFD Saksassa, Lega Italiassa nämä äärioikeistolaiset puolueet ottavat keskustelun haltuunsa. Me puolustamme vapautta, kaikkien ihmisten vapautta olla sellaisia kuin ovat ja uskoa siihen, mihin uskovat. Euroopan unionin on sitouduttava vihapuheen ja rasismin torjuntaan. Me jatkamme taisteluamme kaikkien vähemmistöjen ja, ähm, ja vaikeassa asemassa olevien ryhmien puolesta. Me kunnioitamme ei enemmistön voimaa, vaan oikeusvaltioperiaatetta. Me haluamme tehdä oikeutta nyt Auschwitzin vapauttamisen 75-vuotisen äh, taipaleen jälkeen. Me, me nostamme äänemme, kun eurooppalaisia syrjitään syystä mistä tahansa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Riis, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. 37 sitten Iljana Limi. Siepatti, koska oli juutalainen, hänet pukotettiin kolme viikkoa Pariisin esikopin alueella, kidutettiin ja hänen murhansa on tavallaan vienyt ihmisyydestämme osaan. Ja, ja juutalaisnainen yli 80 murhattiin myös ja oikeudenkäyntiä ei käyty ja todettiin, että hän ei ollut, hän oli syyntaketon, koska hän oli ottanut kannabista. Se on tyhmyyttä ja tietämättömyyttä ikään kuin lieventävänä asiahan aika omiin luituista oikeudenkäyttöä. Antisemitismi tappaa näinä päivinä jälleen eurooppalaisia. He pelkäävät, koska ovat juutalaisia moni lähtee ja synagoga tai koulu tai hautausmaa joudutaan nyt suojelemaan että ehkä mitään ei näe tunneta holokaustista tai liian vähän. On tärkeää, että me muistutamme tästä historiasta, ettei enää jatkuvasti jouduta kestämään tätä vihapuhetta verkossa. Ja totta kai ne 15, vuotta sit, 15, 15 päivää sitten Jerusalemissa oli valtion päämiehiä muistelemassa Auschwitzia ja sitoutuivat tiukemmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja, ja Viktor Borman oli siellä mukana. Siellä oli Budapestista tuhansia natseja, jotka tulivat eri puolilta Eurooppaa ja nimenomaan ikään kunnian päivänään ja, ja, ja kolmannen valtakunnan sankaria muistelemaan. Me tiedämme komission jäsen, että te olette sitoutuneet, mutta voidaanko todellakin sanoa, että olemme tehneet riittävästi? Merci. Kiitokset. Seuraavaksi Filip Deman. Ja, voorzitter, collega's. Puhemies, kollegat. Nyt on puhuttu rasismista. Belgiassa esimerkiksi 33 vuotta on puhuttu asiasta. Kaikkia syytetään natsiiksi, antisemitisteiksi ja rasisteiksi, mutta ongelma, todellista ongelmaa tuskin koskaan mainitaan valtava muslimirasistien tulva Eurooppaan on vastuussa 99 prosentista antisemitistisiä rikoksia Euroopassa. Tämä on totuus, hyvät kollegat, joten lopettakaa natsikortin käyttö. Te ette pysty tätä ilmiötä tällä tavalla torjumaan. Oike- oikeistolaisia kollegoita usein kutsutaan fasisteiksi velotan suojella rajojamme. Nyt pitäisi löytää ratkaisuja ongelmaan. Me tarjoamme tämän ratkaisun ja ratkaisu ovat rajat. Danke. Kiitoksia. Ilmoitan teille, että meillä on tässä nyt hiukan aika kortilla. Ja ilmoitan jo tässä vaiheessa, että Catch the Eye-vaiheessa annan puheenvuoron vain viidelle kollegalle, ettei tämä aikataulu ihan karkaa käsistä. Seuraavaksi edustaja Lakodinski. Olkaa hyvä. Padot murtuvat. Se oli ensimmäinen ajatus, joka meillä monilla nousi mieleen, kun näimme, kuinka äärioikeistolainen hökke äsken puhuneen kollegan Äh, hyvä ystävä äh, pudisti äh, Tyyringenin uuden pääministerin kättä. Niin ne padot murtuvat, kun Itävallassa, Virossa ja monissa muissa maissa äärioikeisto hallitsee ja kun eurooppalaiset pelkäävät, äh, romanit nyt ovat pelänneet jo pitkään, padot murtuvat, padot murtuvat myös meidän mielissämme. Nyt tästä tulee tavanomaista, normaalia, on hauskaa haukkua juutalaisia, nauraa juutalaisille. Ja Aastissa muutaman kilometrin päässä täältä äh, ka- karnevaali kulkuessa joka vuosi on juutalais vastaisia autoja padot murtuvat. Mitä tekee Euroopan unioni? Mitä tekee Euroopan unioni? Minä kysyn tätä komissiolta, minä kysyn tätä jäsenvaltiolta, minä kysyn tätä meiltä kaikilta. Euroopan unionin puheenjohtajat Jerusalemissa pitivät oikein hienoja puheita viime viikolla, mutta kun ei sanat eivät enää riitä, padot murtuvat, padot murtuvat. Nyt ei enää riitä, että ollaan järkyttyneitä. Nyt tarvitaan toimia, mutta mitä me teemme? Mitä komissio tekee? Miksi komissio ei ole antanut resursseja antisemitiikkaan? antisemitismin torjunta viranomaisille ja miten ihan konkreettisesti jäsenvaltiot huolehtivat äh, neuvoston päätöksen täytäntöönpanosta. Me emme tiedä, me emme tiedä. Vastauksia me vaadimme teiltä. Me vaadimme teiltä vastauksia minä paitsi antisemitismin työryhmän puheenjohtajana Euroopan kansalaisena, koska padot murtuvat ja meidän on puolustettava näitä patoja. Kollege. Kiitokset, kollega. Catch the Eye-puheenvuoroja on nyt tullut jo kuusi enempää. Puheenvuoropyyntöjä en tässä vaiheessa nyt sitten enää ota vastaan. Seuraavaksi Nikola Bokatsin, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos puhemies. Jos ajatellaan, että täällä parlamentin täysistunnolla kaksi tuntia sitten olisi kuultu vihasta ja antisemitismista. Kaksi tuntia sitten Israelin kansaa syytettiin apartheidista, että palestinaisia hyödynnetään alueiden hallitsemisesta, sotarikoksista. Tämmöisiä asioita sanottiin täällä. Ja nämä, jotka näin sanovat, myös menevät radikaalin islamismin selän taakse ja myös ovat niitä samoja, jotka juutalaismaalta vievät oikeuden omia uskonnollisia perinteitään jatkaa Euroopassa. Ehkä Goldsmith oli oikeassa rabbien johtaja Euroopassa, joka Italiassa totesi pari viikkoa sitten, että tänään suurimmat ongelmat liittyvät vasemmistoon. Tämä on se uutuus antisemitismissa. Frau Edustaja Cornelia Ernst. Er Kollega tässä puhui aivan hölynpölyä vasemmistosta, mutta mitä itse asiaan tulee? Äärioikeistolaiset ovat ryhtyneet toimiin. Monet joutuvat asestautumaan puolustaakseen itseään. Juutalaiset ovat vaarassa ja jotkut puhuvat Hitlerin ajasta niin kuin se olisi esihistoriana. Nyt on korkea aika ryhtyä kaiken tämän vuoksi toimimaan. Nyt ei ole pelkästään kyse näistä iskuista ja oikeiden sanojen löytämisestä, vaan sekä uusien ja vanhojen natsien ja kaiken tyyppisten rasistien toimijan täytyy ryhtyä vastustamaan sekä muin toimin että myöskin oikeustoimin. Historian vääristäminen täällä Euroopan parlamentissakin pitää tuomita fasismia ja kommunismia ei voi heittää samaan koppaan. Ne ovat eri asia. Uhrit, jotka ovat joutuneet natsien ja fasistien, uhreiksi, heille oleminen pelkaa sen, että ryhmä tekemään jotakin näille ilmiöille. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Laura Ferrara. Grazie, Kiitos puhemies antisemitismi, rasismin, ulkomaalaisen homofobian ilmiöt ja muut suvaitsemattomuuden ilmiöt ovat monissa jäsenvaltioissa huolestuttavia. Se perustuu vihaan ja ennakkoluuloihin. Ne ovat levinneet verkossa sen ulkopuolella, jotta voidaan henkilöitä ja ryhmiä suojella miltä tahansa väkivallalta tai syrjinnältä oli sitten ihon väristä kyse, mielipiteistä tai sukupuolen suuntautumisesta, niin ei riitä, että taataan kaikille se, että voidaan ihmisoikeuksista ja perusvapauksista nauttia, vaan että tarvitaan myös yhtenäisempää, osallistavampaa yhteiskuntaa. On tärkeää, että Euroopan unionin ja jäsenvaltiot hyväksyvät aloitteita ja toimenpiteitä ennaltaehkäisyn nimissä. Koulutusta, valistusta tarvitaan, varsinkin nuoremmille, kun on kyse rikoksista ja silloin, kun puhetta harjoitetaan. Ja totta kai meidän täytyy myös riittävällä tavalla asettaa syytteeseen, kun moni jää rankaisematta ja se vaikuttaa puolesta myös uhrien suojeluun. Ja meidän täytyy miettiä Euroopan yleistä etua myös, että voidaan päästä eroon tästä suuntauksesta. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Polak. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä olen uskova. Monet teistä varmasti myös äh, ne, jotka äh, sympatiseeraavat äh, fasisteja, esiintyvät uskovina hekin. Ja kun ajatellaan, jos uusi natsit voisivat päästä valtaan meistä puolet, emme enää voisi olla täälläkään joko siksi, mikä on ihomme väri tai mitä kieltä puhumme, mutta meidän veremme, kaikkien meidän veri on kuitenkin saman väristä. Olemme me sitten nämä uusnatseja tai juutalaisia, niin meidän kaikkien veri on punaista. Mutta mutta Fasistit äh, äh, käyttävät äh, Jumalaa jotenkin selityksenä tai perusteluna hirvittäville teoilleen. Puhuvat siitä, että toimivat Jumalan ja kansan puolesta. Me olemme suuren vaaran edessä esimerkiksi köyhillä alueilla ihmisillä ei ole edes viemäreitä, heillä ei ole kattuja, ihmiset joutuvat juomaan vettä likaisista puroista ja jos me emme huolehdi esimerkiksi köyhyydestä, niin on varmaa, että fasistit tulevat hyödyttämään myös tätä. Meidän on nyt luovuttava ajatuksesta, että on olemassa joku muita parempi yliihmisten rotu olemassa. Tämä ajatus on rikos ja kaikkien toimielinten on puolustettava meitä kaikkia ääriajattelulta. Jos ääriajattelu, ekstremismi saa jalansijaa, tiedämme, mihin tämä voi pahimmillaan johtaa kohtaa Ääriryhmittymät monissa maissa viittaavat vaikkapa korruptioon tai romaniväestön ongelmiin. Ja meidän on ratkaistava nämä ongelmat, jotka ovat todellisia ongelmia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Lopes Akilar, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Varapuheenjohtaja Jurova, tämä keskustelu, kun torjutaan antisemitismia, rasismia ja vihaa Euroopassa, on paljon merkityksellisempi. Eurobarometri osoittaa, että ja syrjintä kasvaa kasvamistaan henkilöitä kohtaan ja, ja ihmisryhmiä vastaan. Ja kun perusoikeuksia ole suojattu riittävästi. Ja viharikokset kasvavat määrältään, kun todellinen väkivaltakin lisääntyy näitä henkilöitä ja ihmisryhmiä vastaan. Siksi Euroopan parlamentti ei joudu pysty pelkästään esittämään huolenaihetta, vaan tämä on syy myös tukea komission toimintaa ja neuvostoakin, että halutaan torjuttaa tätä. Ja siksi meidän me hyväksyimme 2007, 2017 heinäkuussa jo antisemitismin vastaisen julkilausuman myös holokaustia muistettaessa. Ja siksi meidän täytyy neuvoston päätöksiä noudattaa joulukuulta 2018 niin, että meillä on riittävästi välineitä niin, että ensinnäkin tarjota koulutusta vihaa torjutaksemme, kun ajatellaan, että täällä on rikoksia, jotka liittyvät väkivaltaan. Ja todellakin on kyse siitä, että päätös vuodelta 18 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Siinä tarvitaan parlamentin tukea toki myös, että käytetään kaikkia välineitä ensinnäkin koulutusta asianomaisille viranomaisille toiseksi niin, että viharikokset rekisteri ja suojaa uhreille takkeita myös turvallisuudesta uhatulle yhteisölle, ei vain juutalaisille tietenkään, myös esimerkiksi myös romaneille, niin, koska heitä pidetään usein myös suvaitsevaisuudessa syntipukkeina. Kiitoksia puhemies. Tänke. Kiitos. Sitten edustaja Anna-Julia Donat, olkaa hyvä. Yeah, thank you. Kiitoksia. Unkarissa romanivastainen hallituskampanja julkaistiin. Pääministeri hyväksyy sen, että romanilapset erotetaan maaseudulla muusta väestöstä ja lasten jopa saa korvauksen. Ihmisiä kehotetaan myöskin ymmärtämään, että takuittelemaan, että romanit saavat rahaa ilman, että he tekevät työtä. Romanivastaisuus on kasvamassa minun maassani. He ovat aina olleet mukana yhteiskunnissa, mutta viime aikoina, tai pikemmin romanivastaisuus on ollut, mutta viime aikoina se on välisääntynyt. Populistit ja äh, äärioikeistoiset ovat tähän syypäitä. He haluavat jonkun, jota syyttää kaikesta e, ja levittää tällaisia viestejä. Mikä nyt ei ryhdytä toimiin, tämä johtaa dominoefektiin, koska äärioikeistolaiset oppivat toisiltaan. Esimerkiksi kun on kyse erottelevista laki, lainsäädäntöaloitteista ja muista toimista, mikä me ryhdyt toimiin nyt, niin nämä toimijat edelleenkin vesittävät EUn periaatteita, kuten solidarisuutta, ihmisarvion kunnioittamista, ihmisoikeuksia ja syrjimättömyyttä. Näillä toimijoilla ei ole mitään paikkaa eikä sijaa Euroopassa. Meidän täytyy nyt toimia heitä vastaan. Susanna. Kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Susanna Tsekardi. Kiitos puhemies. Maailman historia länsimaissa on osoittanut, että antisemitismi usein liittyy usein myös dekadenssiin. Meidän täytyy omassa keskuudessamme torjua antisemitismiä. Torjunnassa täytyy puolustaa Israelin valtiota kokonaisuudessaan alueellaan poliittisesti ja uskonnollisesti Israel on lähin ainoa demokratia. Juutalaiskristillinen perinne on myös vaikuttanut Länsi-Euroopan kulttuuriin. Se on ollut perustavassa asemassa. Antisemitin torjunta merkitsee siitä syystä ei pelkästään, että Israelia puolustetaan koska se on myös juutalaisuuden kotimaa ja, ja myös kristillisyyden kotisia. Vaikka me Euroopan unionissakin täytyy miettiä islamin terrorismia, fundamentalismia ja myös antidemokraattista toimintaa. Danke. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kunke, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Melkein melkein liikuttavaa kuulla kaikkia näitä ihania sanoja siitä, mitenkä äh, juutalaisiin, muslimeihin ja muihin kohdistuvaa vihaa torjumme. Siis niitä, niihin kohdistuvaa vihaa, jotka ovat hiukan erilaisia kuin enemmistö, niin kuin minä itse. Kuitenkin hyvin paljon tässä on äh, tyhjää puhetta. Näiden retoristen kiemuroiden äh, taakse piiloutuu erilaisia mittatikkoja ja erilaisia ajatuksia oikeuksista, riippuen siitä, mistä sinä tulet ja mistä sinun vanhempasi tulevat ja mikä sinun nimesi on ja kuinka tumma ihosi on. Rasismi ja syrjintä leviävät äh, tulen lailla – ja nämä uhkaukset on otettava vakavasti. Ei voida hyväksyä, että EUn johtajat, joilla on ollut aikaa 15 vuotta, eivät ole onnistuneet vieläkään syrjinnän vastaista direktiiviä allekirjoittamaan. Kiitoksia. Danke. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Brudzinski Joachim Stanislav. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, on totta, että kun keskustelemme antisemitismistä, meidän täytyy perustaa sanamme totuuteen. Mikäli puhumme totuudesta, niin kyse mistään enigmaattisista natsitarinoista tai Auschwitzin vapauttamisen vuosipäivästä, vaan kyse on natsien tuholeireistä, kuten Auschwitzista. Minua hämmästytti, kun vasemmistolaiset olivat eri mieltä henkilön kanssa, joka sanoi, että fasismi oli sama asia kuin kommunismi. Mutta mitä sitten Stalin sanoi juutalaisista? Stalin sanoi, että mikäli työntekijät ovat tyytymättä, he voivat sitten työpäivän jälkeen purkaa vihansa juutalaisiin antisemitistisiä puhdistuksia tehtiin myös Puolan armeijassa. Tämä on se syy, miksi haluaisin siterata kuuluisaa puolesta kirjailija Jan Joska. Hän sanoi, että meidän täytyy olla johdonmukaisia. Me emme voi kiistää sitä, mitä oikeasti tapahtui eri puolilla Eurooppaa. Kiitokset kollega Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Clara Ponsati. Oviols, olkaa hyvä. One of the most hideous crimes against the Jewish people took place. Kiitos. Ka- 92 tehtiin kaikki, 1492 suurin rikos Sefardi juutalaisia vastaan. Tämä ensimmäinen episodio esimerkkinä valtion harjoittamasta antisemitismista, jota Adolf Hitler, Hitler ihaili ja matki. Se on peruskivenä myös Espanjan hyvin ikävässä suvaitsemattomuuden historiassa. Tänä päivänä suvaitsemattomuus nähdään siinä, että pilkataan katalani vähemmistön oikeuksia. Taustalla on mukaan oikeutta ja fasismin puolustuspuhetta. Francisco Franco mm. säätiö on kyllä laillinen, mutta espanjalaiset tuomarit käyttävät vihavastaisia lakeja estääkseen katalania puhumasta, jotka kritisoivat poliisin harjoittamaa väkivaltaa. Meidän täytyy puolustaa vähemmistöä vihalta, mutta me tarvitsemme demokraattisia tuomareita, jotka noudattavat lakeja. Kiitoksia seuraavaksi kollega Tobe. Talman, ärade kollegor. Allra helst skulle vi inte... Kiitokset